käyttöön ottoon. Itävallan kannalta tämä on hyvin epäsystemaattista, jos ajatellaan tätä ihan uudenlaista määrää. Tämä, jos tämä tuki annetaan ajoissa sellaisille, jotka eivät ilman työtä globalisaation takia, niin tämä pitää perustua todelliseen taloudelliseen kontekstiin ja todellisiin tarpeisiin, mutta tämä ei kuitenkaan ole systemaattista, vaan tässä toimitaan sattumanvaraisesti ja siksi meidän pitäisi saada aikaiseksi selvät kriteerit, sillä näin annetut varat eivät kyllä auttaisi ongelman ratkaisemisessa. Tämä olisi vain rahan haaskausta. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Dohan neuvottelukierroksen no, neuvottelu, tulevaisuuden näkemistä VTOn kokouksen jälkeen herra Kamaan. Uh, Kiitos puhemies, että sain mahdollisuuden antaa äänestysselityksen tästä hyvin tärkeästä asiasta. Moni meistä on kiinnostunut kaupasta sen takia, että haluamme auttaa kaikkein köyhimpiä pääsemään köyhyydestä. Kaikkein parhaita tapoja on köyhien maiden yrittäjien auttaminen. Monissa köyhissä maissa he tarvitsevat apua ja avoimia markkinoita. Heitä on tuettava, mutta myös rajojemme sisällä on tarkasteltava sitä, minkälaisia esteitä on kaupalle köyhien maiden kanssa. Monesti siellä koetaan, että nämä esteet ovat heitä vastaan, jos ajatellaan matospolitiikkaa ja tullitariffeja, jotka ovat korkeita tuonnille EU-hun. Ja meidän pitää näyttää heille, että kauppa on avointa, että autamme köyhimpiä maita mahdollisimman paljon, että voidaan torjua köyhyyttä. Kiitoksia, Rakamal. Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Herra Deva. Κύριε Ντέβα, έχετε το λόγο, ναι. You have the floor, Mr. Deva. Come on. Olkaa hyvä, herra Deva. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Jos me haluamme helpottaa köy, köyhien asemaa maailmassa, tarvitsemme lisää kauppaa maailmaan, jos lähdemme protektionistille tielle siksi, että finanssikriisi vallitsee, niin tämä ainoastaan hidastaa sitä, että miljoonat pääsevät köyhyydestä ja miljoonat ihmiset kuolevat, jos emme nyt vasta tähän haasteeseen saman tien ja katso kriisiä pidemmälle, niin jätämme jälkeemme sellaisen perinnön, joka johtaa siihen, että miljardi ihmistä ei pysty elämään. Meillä on ruokakriisi, ilmasto, muutos, lämpeneminen ja maanjäristyksiä, kaikenlaisia katastrofeja, joihin tarvitaan meidän apuamme. Ainoa tapa auttaa kaikkia on, että lisätään kansainvälistä kauppaa ja siksi on oikein tyytyväinen, että uusi kauppakomissaari ehdokas kuuntelee minua. Kiitoksia, herra Deva. Tämä oli äänestysselitys. Ο κύριος Herra Tarabella. Merci, monsieur le président. Donc, sur cette résolution... Kiitoksia, puhemies. Mitä tulee VTO-hon ja tähän äskeiseen puheenvuoron nähden, niin minun mielestäni kansainvälinen kauppa ei ole syyllä siihen, että ihmiset kuolevat nälkään, koska tämä liittyy maanviljelyyn paljon ennen kuin kansainvälistä kauppaa oli. Varsinkin tarkistus, jossa puhutaan julkisista palveluista ja siitä, että että, että hallituksilla ei ole valtaa, niin siinä on ollut ongelma ja sitä varten minä en ole voinut tätä, tämän puolesta äänestää, vaan sitä vastaan.